kaikki parlamentin neuvostolle ja komissiolle esittämät kysymykset liittyvät toisiinsa. Ensinnäkin tähän romaniväestön tilanteeseen kuuluu yhteen myös esimerkiksi liittymistä edeltävien rahoitusvälineiden ja sosiaaliraston varojen käyttö, myös kansalaisjärjestöjen rooli on tärkeä, ne voivat osittain ratkaista ongelmia. Kaikki tämä on tärkeää, mutta haluaisin kuitenkin viitata myös siihen, kuinka ongelmia ratkaistaan. Sekin on tärkeää. Täytyy olla rehellisiä. Olemme nyt monta vuotta kuunnelleet erilaisia poliittisia julkilausumia, mutta toiminta ei ole. Nyt meidän täytyy todella siirtyä sanoista tekoihin. Olen kuuden vuoden aikana käyttänyt useita tämän suuntaisia puheenvuoroja tässä talossa. Ja olen kuullut täällä keskusteluja romaaniväestön syrjinnästä ja siitä, kuinka tärkeää heidän ongelmansa olisi saada ratkaistua. Mutta kuitenkaan tähän mennessä mitään konkreettisia ratkaisuja ei ole löydetty. Ja olen vakuutunut siitä, että me keskitymme ainoastaan tähän syrjintätermiin, emmekä niinkään pohdi syrjinnän syitä ja sitä, miksi romaniväestö on siinä tilanteessa kuin se todella on. Eli jos haluamme romaniväestön ongelmat todella ratkaista, niin meidän pitäisi ensinnäkin pitää kiinni kansainvälisistä sopimuksista. Ja viitan tässä nyt erityisesti lasten oikeuksien peruskirjaan. Haluan puhua Slovakian tasavallasta. Koulutusjärjestelmä ja terveydenhuolto on olemassa valtion taholta, mutta tässäkään ei oteta lasten perusoikeuksia aina huomioon. Ja jos haluamme objektiivisesti todella ratkaista nämä ongelmat, meillä täytyy sivuuttaa nämä syrjinnän syyt. Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi minuuttia. Rova Flotre. Merci, monsieur le président. L'agence des droits fondamentaux. Kiitoksia on todettu, että äh, <clears throat> romanit joutuvat erityisesti syrjinnän kohteeksi, eivät pääse työhön, eivät kouluun ja ovat kaik, Euroopan kaikkein syrjityin vähemmistö. Yksi neljästä on ollut äh, aggression uhkauksen tai murikoksen äh, uhri ja yksi kolmesta on joutunut poliisin kuulusteltavaksi ainakin neljä kertaa viime kuun aikana. Tämä marginalisointitilanne on asia, joka vain pahenee, kun e, eivät itse tiedä omia oikeuksiaan. Yli 10 miljoonaa henkilöä Euroopan unionin sydämessä joutuu näiden rikkomusten kohteeksi. Me, meidän täytyy todellakin pitää huoli siitä, että niin Euroopan unionissa kuin jäsenvaltioissakin puututaan tähän e, erilaisia e, rasistisia e, liikkeitä on esiintynyt muun muassa Italiassa ja asiaan on pyritty puuttumaan, mutta Euroopan unionissa ei ole edelleenkään nähty direktiiviä, joka liittyisi romanien integroitumiseen. Ranskassa on ollut siirtymäkauden eh, toimia, jotka liittyvät romanien ja bulgarialaisten eh, työmarkkinoille pääsyyn esimerkiksi. Euroopan eh, jäsenvaltioiden täytyy neuvotella Kahdenvälisesti eri maiden kanssa Kosovo on yksi esimerkki tästä. Mitä Euroopan komission tulee, toivon, että muistaisitte Euroopan parlamentin 11.3.2009 antaman julkilausuman, joka ja meidän täytyy myös ryhtyä toimiin köyhyyden torjumiseksi. Meidän täytyy käyttää välineitämme rakennerahastojamme, jotta voimme lieventää tätä vakavaa tilannetta. Kiitos. Kiitoksia, Rauha Flotre. Seuraavaksi neuvoston nimissä <laughs> herra López Garrido. Gracias, eh, señor. Kiitoksia, puhemies. Vastaan näihin kysymyksiin, jotka Rova Flasikova ja Flotre esittivät. Romaniväestön kysymykset liittyvät suoraan ihmisoikeuskysymyksiin ja ne vaikuttavat meihin kaikkiin – ja tässä on kyseessä tärkeä väestön osa, koska romaniväestö on Euroopan unionin tärkein, suurin vähemmistö kansan osa. Eikä se ole samassa arvossa kuin muut EUn kansalaiset. Näistä kysymyksistä, joita minulle esitettiin, ensimmäinen puhuu rakennerahastojen käytöstä tähän asiaan. Ja haluan todeta teille, että Espanjan puheenjohtajavaltio aikoo lähteä toimiin, jos ovat mukana nämä kymmenen perusperiaatetta, eli se, että käydään läpi ja muutetaan nykyisiä operatiivisia ohjelmia rakennerahastoissa, samoin kuin tulevia asetuksia vuodesta 2014 lähtien. Halutaan täysimääräisesti käyttää rakenne rahastoja hyväksi, jotta voidaan parantaa romaniväestön asemaa. Ja erityisesti haluamme ottaa käyttöön erilaisia toimia sekä kaupungeissa että maaseutualueilla. Kuusi artiklan mukaan. Tässä ovat mukana romaniväestö ja erityisesti heidän asumistilanteensa. Sitten toiseksi paikallinen hallinto se täytyy muistaa, koska jotta rakennerahastot voidaan saada käyttöön tässä asiassa, on välttämätöntä, että paikallishallinto on mukana toimissa. Ja samoin myös romaniväestön edustajat. Heidän täytyy olla mukana prosessissa alusta lähtien, kun Euroopan rahoja ja määrärahoja arvioidaan ja otetaan käyttöön. Samoin olemme todenneet, että komissiolta tarvitaan teknistä apua EU-tasolla ja samoin horisontaalista yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, mutta toisaalta myös sitten EU-tasolla, EUn, välillä, EUn ja paikallisen tason välillä. puheenjohtaja Troikalta on tulossa ehdotuksia tästä aiheesta. Ja minun on sanottava, että Troikka ohjelmassa puhutaan romaniväestön yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta integraatiosta. Näistä kysymyksistä puhuttiin ja ne hyväksyttiin yksimielisesti yleisten asioiden neuvostossa. Ja juuri tähän suuntaan Troikan ohjelmassa halutaan mennä. Meillä on sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimia. Ja lyhyellä aikavälillä haluamme priorisoida niitä välineitä, joista jo aikaisemmin puhuin, ja samoin hyväksyä työohjelman, jotta voidaan välittömästi puuttua sellaisiin ongelmiin, kuten oppilaat, jotka käyvät erityiskouluja, ja joissain tapauksissa kyseessä ovat ainoastaan romanikoulut, eli syntyy tällaista segregaatiota, tähän täytyy puuttua. Samoin meillä on erilaisia toimia terveyden alalle ja myös työmarkkinoille. Ja sitten pitkällä aikavälillä haluamme keskittyä valtavirtaistamiseen, romanikysymyksiinsä kaikkiin Euroopan unionin politiikkoihin. Ja tämä täytyy tehdä avoimen koordinaation menetelmän puitteissa ja ajatellen tässä perusoikeuksia, syrjinnän torjunta, alueellinen kehitys, koulutus, julkisten työpaikkojen saantimahdollisuus ja julkisten palvelujen saatavuus. Sitten lopuksi vielä, mitä tulee syrjimättömyyteen, niin Espanja puheenjohtajavaltiona valtiona yrittää viedä eteenpäin puheenjohtajuuskaudellansa ja trion aikana direktiivin hyväksymistä. Tämä direktiivi on ollut käsittelyssä jo pitkään Euroopan unionissa ilman, että sitä olisi voitu hyväksyä. Ja kysymys on tässä syrjinnän torjumisesta ja tasavertaisen kohtelun direktiivistä. Ja tämä on suunnattu eritoten niille yhteisöille, jotka erityisesti kärsivät syrjimisestä, mukaan lukien tässä siis roman yhteisö. Kiitos herra Lopez Carrigo. Anna nyt puheenvuoron komission nimissä äh, Rova Redingille. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvät jäsenet, haluaisin kiittää herra Svobodaa ja hänen kollegojaan tästä suullisesta kysymyksestä, joka liittyy tähän Euroopan romanien huippukokoukseen komissio voi näin ilmaista sitoumuksensa voidakseen varmistaa yhtäältä perusoikeuksien toteutumisen ja myöskin sosiaalisen ja taloudellisen integraation yhteiskuntimme. Kuulimme juuri neuvostoa, joka vetoaa siihen tapaan, miten Euroopan jäsenvaltioiden täytyy toimia valtavirtaistaakseen tämän asian politikoissaan. Te tiedätte, että tämä keskustelu käydään muutama viikko ennen toista romani huippukokousta, jonka Espanjan puheenjohtajavaltio pitää Kordobassa komissio tukee ja pitää hyvänä tätä ehdotusta. Mielestäni tämä on hyvä aloite, jossa katsotaan millaisia kehityskulut ovat kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla vuodesta 2008 lähtien. Näin on tehty ja näin me voimme antaa panos, panoksemme yhteisiin näkymiin tulevaisuudessa. Kaksi vuotta sitten ensimmäinen huippukokous mihin me olemme tästä päässeet. Voitte joko nähdä lasin puoliksi täynnä tai tyhjänä. Totta kai on tehty merkittäviä parannuksia, mutta myöskin suuria aukkoja vielä on. Kysymyksenne liittyvät Euroopan unionin välineiden ja poliitikkojen keskeiseen rooliin ja siihen, että pitää vahvistaa kaikkien avaintekijöiden, jäsenvaltioiden, instituutioiden, kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan välistä vuorovaikutusta. Komissio on sitoutunut täytäntöönpanemaan direktiivin, joka estää syrjintää, joka perustuu rotuun. Ja romanit on myöskin katettu tällä direktiivillä. Meillä on nyt rikoslaki ja myöskin puitepäätös, joka liittyy mukalaisvihaan ja tarkoituksena on myöskin vaikuttaa niihin asioihin, joista romanit kärsivät. Tämän vuoden aikana kaikkien jäsenvaltioiden täytyy rangaista rasistisista ja muukalaisvihaan liittyvistä rikoksista, kuten tässä puitepäätöksessä on sovittu. Minä aion valvoa tämän puitepäätöksen täytäntöönpanoa mahdollisimman tarkasti. Komissio on täysin tietoinen siitä, että tämä ei riitä. Ja tätä lainsäädäntöä täytyy täydentää tiedoilla ja tietoisuuden parantamisella. Komissio käsittelee romanikysymyksiä EU-kampanjan puitteissa – ja myöskin tarkoituksena on kouluttaa oikeudellisia oppineita eri rahastojen ja liittymistä edeltävien välineiden tärkeyttä myöskin voidaan painottaa, koska ne tarjoavat jäsenvaltioille mahdollisuuden täytäntöönpanna kunnianhimoisia ohjelmia, jotka liittyvät romaneihin, ja on selvää, että näiden ohjelmien täytyy olla hyvin maanläheisiä, hyvin pragmaattisia, niiden täytyy pohjautua tosiasioihin, ja täytyy lähestyä romanien elinoloja kokonaisuudessaan, eikä tätä voida ratkaista ainoastaan yhden sloganin turvin, vaan tarvitaan hyvin paljon konkreettista työtä. Tästä syystä komissio rohkaisee jäsenvaltioita käyttämään näiden rahastojen täyttä potentiaalia, jotta he voivat tukea romanien inkluusiota. Me olemme myöskin päättäneet järjestää paljon vierailuja jäsenvaltioiden romanivähemmistöjen luo. Näin tarkoituksena on saavuttaa nämä tavoitteet. Ensimmäinen tällainen on lokakuussa, tai oli 2009 lokakuussa Unkarissa, ja hallitus osallistui siihen täysin. Muita järjestetään tulevaisuudessa. Konkreettinen toinen esimerkki komission sitoumuksesta käyttää rakennerahastoja romanien syrjäytymisen estämiksi on tarkistus, jota on ehdotettu artiklaan 7 alakohta 2 Euroopan aluekehitysrahastoasetuksessa hyvin suuri enemmistö tässä talossa, joka äänesti kollega Van Nistelroin mietinnön puolesta viime kuukaudessa, tarjoaa uusia politiikka- ja rahoitusmahdollisuuksia syrjäytyneiden yhteisöjen puolesta. Me voimme tässä myöskin ottaa romanit mukaan. Lopuksi haluan kiittää Euroopan parlamenttia pilottiprojekteista. Viisi miljoonaa kahdessa vuodessa. Tämä pilottihanke kohdentuu koulutukseen, mikrorahoitukseen ja yleisen tietoisuuteen. Tämän pilottihankkeen arviointi tapahtuu yhdessä korkean edustajan ja Maailmanpankin kanssa. Minä todellakin odotan tätä arviointia koska se antaa meille tietoja siitä, mitä olemme tehneet hyvin ja missä on puutteita, jotta voimme rakentaa tässä, tätä eteenpäin päästäksemme kohdennettuihin toimiin myöhemmin. Euroopan romanien mukaanottoon tähtävä foorumi on sellainen, että sen tarkoituksena on yhdistää relevantteja toimijoita eurooppalaisella ja kansallisella tasolla ja myöskin ottaa mukaan kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Tarkoituksena on saada y- politiikoista yhtenäisempiä. Tämä foorumi perustuu yhteisiin periaatteisiin. Se on liitteenä myöskin aloitteessa, joka hyväksyttiin viime vuoden kesäkuussa. Tämä aloite tähtää siihen, että komissio ottaisi huomioon kymmenen perusperiaatetta romanien osalta, kun se suunnittelee ja täytäntöön panee poliitikkojen. Jatkossa on tarkoitus pitää muitakin foorumeja Espanjan ja Belgian puheenjohtajakauden aikana, joten kyseessä ei ole ainoastaan toimintaa, joka tapahtuu silloin tällöin, vain jatkuvasti. Mielestäni on erittäin hyvä, että puheenjohtajavaltioiden trio myöskin tätä puoltaa, koska meidän täytyy tässä toimia yhdessä, jotta edistystä tapahtuu. Ja komissio myöskin jatkossa panostaa trion toimintaan politiikan ja välineidensä kautta. Ja totta kai myöskin tässä ollaan yhteydessä kansalaisyhteiskuntaan ja jäsenvaltioihin. Ennen tätä rom, romani huippukokousta haluaisin kertoa tälle talolle, arvoisa puhemies, että kollegani Andor ja minä julkaisemme tiedotteen romanien sosiaalista inkluusiosta. Tarkoituksena on tarkastella tulevia haasteita ja EUn toimia haasteiden selvittämiseksi. Ja tämä toimii sitten myöskin perustana jatkokeskusteluille. Kiitokset. että Komissaari, nyt siirrymme ryhmien puheenvuoroihin ja pyytäisin kaikkia pysyttelemään aikarajoissa, kello, koska kello kuusi meillä on vuorossa kyselytunti komissiolle ja, ja näin ollen pyrimme pitäytymään ajoissa. Nyt kaksi minuuttia EPPn nimissä. Rouva Jarokka. Köszönöm, elnök úr. A hátrányos megkülön... Kiitoksia, arvoisa puhemies. Sen lisäksi, että kansainvälistä ja la- kansallista lainsäädäntöä täytyy panna paremmin ja tehokkaammin täytäntöönpanon, kuten, täytäntöön kuten kuulimme juuri komission jäseneltä, niin Kordovan huippukokouksessa täytyy myös miettiä romanien integraatiota taloudellista näkökulmasta jäsenvaltioiden etujen mukaistakin on saada romaanit työmarkkinoille. Kansainvälisellä tasolla on viime vuosina kehitetty tulevaisuuteen katsovia tavoitteita ja suunnitelmia, mutta ne eivät ole pakollisia eikä niihin ole liittynyt asianmukaisia talousarviovaroja, joten näitä suunnitelmia ei ole pantu täytäntöön. Euroopan unioni voi varmistaa, että että ei-sitovaa lainsäädäntöä ja sitovaa lainsäädäntöä voidaan kehittää ja niitä voidaan myös panna asianmukaisesti täytäntöön. Ja tämän lisäksi niitä voidaan arvioida tiettyjen indikaattorien pohjalta. Romani strategia. No, kuka tässä nyt on esittelijänä Euroopan parlamentissa? Minä ja tämän vuoksi minun mielestäni on erittäin tärkeää, että tässä strategiassa annetaan selviä määritelmiä jäsenvaltioille kriisialueista, joilla vaaditaan, vaaditaan välitöntä toimintaa, koska yhteiskunnalliset epätasapainoisuudet ovat epätasaisesti jakeutuneet jäsenvaltioihin ja joillakin mikroalueilla on todellista köyhyyden ja syrjimisen keskittymistä ja näille alueille täytyy todella luoda ohjelmia, joilla torjutaan tätä. Tässä tarvitaan strategista suunnittelua ja tämän lisäksi paikallisten kansalaisjärjestöjen täytyy valvoa tätä tilannetta. Meidän täytyy kaikki tämä varmistaa Kordovassa. Kiitokset. Seuraavaksi herra Morais, puolitoista minuuttia eh, sosiaalidemokraatit. Kiitoksia puhemies. Ja kuten aikaisempi puhuja ja komissaarikin sanoi, kyseessä on monimutkainen ongelma, joten suullinen kysymys, jonka teemme tänään, on, sen tarkoituksena on uudistaa eh, tätä keskustelua romanikysymyksistä. Romanit eh, myöskin joutuvat väkivallan uhreiksi eri tasoilla – kuten olemme nyt tässä nähneet viimeisen vuosikymmenen aikana, tässä talossa on olemassa tunne siitä, että me haluamme saada yhteisen lähestymistavan. Me olemme puhuneet tästä kyllä jo aikaisemmin, mutta nyt tässä talossa on tarvetta arvioida, mitä olemme tehneet, kun ajatellaan mikroluottoja, väkivaltaa, kaikkia näitä monimutkaisia asioita. Meillä täytyy olla yhtenäinen, yhteinen kattava strategia tilanne ei ole parantunut riittävästi. Puhutaan väkivallasta, jota romanit kokevat Euroopan tasolla, ja tämä ei ole vähentynyt. Myöskin perusoikeusvirasto äh, on havainnut, että romaneja syrjitään enemmän kuin muita tutkittuja ryhmiä. Olemassa oleva lainsäädäntö, direktiivit, neuvoston puitteista puiteohjelmat pitäisi täytäntöönpanna. Ja kuten aikaisemmin on todettu, tämä on hyvin monimutkainen ongelma, ongelma mutta ongelma, joka tarvitsee, jossa tarvitaan toimia. Tämän pitäisi tämän suullisen kysymyksen nyt olla sellainen, että se raikastaa tätä keskustella ja että voidaan täytäntöönpanna se lainsäädäntö, joka jo on olemassa, jotta voidaan auttaa romaniyhteisöjä. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti. Alden ryhmän nimissä Weber. Kiitos puhemies. Kollegat, toisen romani huippukokouksen kynnyksellä haluaisin jakaa kanssanne muutamia ajatuksia. Toivottavasti näistä tulee todellisuutta mahdollisimman pian. Ensinnäkin uskon, että me tarvitsemme laajan ja johdonmukaisen romanien mukaanottostrategia. Meillä täytyy olla selvä toimintasuunnitelma, johon kuuluu asianmukainen talousarvio. Ja me emme tarvitse tätä strategiaa pelkästään EU-jäsenvaltioille, vaan myös muille, muihin maihin, joissa on romaniyhteisöä ja maihin, jotka ovat joko naapuruuspolitiikassa mukana tai tulevia hakijavaltioita. Tällä tavalla Euroopan unioni voi kaikista parhaiten soveltaa tätä politiikkaa. Toiseksikin meidän täytyy tässä ennen kaikkea ottaa romani kysymys valtavirtaisesti mukaan tähän kaikessa EU-politiikassa. Meidän täytyy miettiä joitakin positiivisia toimia myös esimerkiksi romaniasiantuntijoiden palkkaamista neuvostoon, komissioon ja parlamenttiin. Ja minä olen valmistellut kirjeen tästä asiasta puheenjohtajille Van Rompuy ja Barroso niin, että he todellakin palkkaisivat romanin neuvonantajia. Kiitos. Seuraavaksi puolitoista minuuttia. Rova Lambert, Vihreät. Thank you, Kiitos puhemies. Haluaisin ryhmäni nimissä puhua niistä asioista, joita täällä on jo todettu. Haluaisimme yhteisen, yhtenäisen strategian. Nyt meillä on köyhyyden ja sosiaalisen syrjinnän vastainen eurooppalainen vuosi, ja tämähän on vaikeaa näin laman aikana. Tästä syystä me haluamme sosiaalista, ö, sosiaalisia turvapaketteja, ne, jotka jotka tässä, joita marginalisoidaan eniten, että he eivät putoaisi vielä pidemmälle taakse. Ja olemme kuulleet, että kuilu on edelleen syvenemässä ja myöskin tämä EU 2020-strategia on otettava huomioon, jotta köyhien ja rikkaiden välinen kuilu kapenisi. Aluekehitysrahaston muutokset ovat tärkeät. Paikallisviranomaiset, olemme samaa mieltä neuvoston kanssa, ovat tärkeitä koska siellähän syrjintä tulee kaikkein lähemmäksi koska kyseessä on asuminen ja erityisongelmat, joita romanit kohtavat, koulutus ja poliisi, jonka tarkoituksena on myöskin suojata, eikä ainoastaan kriminalisoida. Me haluamme nähdä korkeatasoisia palveluja, neuvosto otti tämän asian jo esille ja tämä on meidänkin mielestämme ratkaisevan tärkeä, joten haluamme tietää, ovatko komissio ja neuvosto tyytyväisiä varojen käyttöön tällä hetkellä. Mielestäni myöskin tämä kontekstin muutos, josta komissio puhui, on hyvä kun ajatellaan rasismin vastaista ja mukalaisvihan vastaista taistelua toiminta, kaikkien jäsenvaltioiden hallitukset sitoutuisivat näihin ihanteisiin. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi ECR-ryhmästä kaksi minuuttia, herra Van Dalen. Voorzitter, het is goed en ook... Kiitos puhemies. On hyvä ja suorastaan välttämätöntä, että Euroopan parlamentti eh, <clears throat> käsittelee myöskin romanien asiaa. Viime vuosikymmeniä eh, kymmenen asiaa ei ole pidetty niin paljon esillä, mutta se, että eurooppalaisia eh, varoja ja ohjelmia käytetään Romanian tilanteen parantamiseksi on välttämätöntä. Meidän onkin saatava aikaiseksi nyt tehokas strategia, jotta varat myöskin löytäisivät oikean kohteen. Mielestäni erityisesti koulutuskysymykset on otettava tarkastelun kohteeksi. Romanilasten koulutus on avainasemassa oleva asia, kun pyrimme pääsemään tästä umpikujasta eteenpäin. Emme kuitenkaan myöskään hyväksy sitä, että kaikki romanit ottavat ikään kuin uhrin viitan päälle. On selvää, että asia on varsin monimutkainen, mutta siitä huolimatta mielestäni tätä asiaa on tarkasteltava näin. Emme voi lähestyä kuitenkaan pelkästään äh, Euroopan unionin varojen ja toimintaohjelman puitteissa tätä asiaa, koska jäsenmailla on myöskin oma vastuunsa ja velvollisuutensa tässä asiassa. Jäsenmaiden on suosittava erityisesti sosiaalisesti myöskin äh, romanien osallistamista. Ja, ja näin ollen Euroopan unioni on pikemminkin tukitoimena mukana. Kiitokset seuraavaksi GUE-ryhmästä. Kolme ja puoli minuuttia. Rova Ernst. Vielen Kiitoksia. Kun joulukuussa 2009 olin Pristinassa ja Mitrovicessa ja näin, miten ihmiset äh, äh, asuivat siellä äh, saastuneilla leireillä, niin olin erittäin järkyttynyt Kuulin kaikissa keskusteluissa, että ei ainoastaan Kosovossa, vaan hyvin monissa Euroopan maissa tilanne on erittäin hankala näille vanhoille eh, ihmisryhmille, eli romaneille. Minä olin Pristiinassa eh, dokumentaatiokeskuksessa ja siellä kuulin että ihmiset ovat erittäin väsyneitä kuulemaan vain sanoja. Tässä täytyy ryhtyä toimiin. Ja tästä syystä myöskin Kordovalta odotetaan erittäin paljon, että ei ainoastaan puhuta, vaan että välittömästi ryhdytään toimiin. Välitön toiminta tarkoittaa sitä, että ei mennä EU-direktiivin taakse piiloon mutta ei myöskään työllisyyspuitedirektiivin taakse, koska se ei auta. Välitön toiminta edellyttää sen, että voidaan tunnistaa se, että nämä direktiivit eivät ole riittäviä, jotta romaneja voitaisiin suojella EU-ssa syrjinnältä jotta he voitaisiin myöskin pitkällä aikavälillä integroida mukaan. Me tarvitsemme eurooppalaisen romanistrategian. strategian joka on kaikkien politiikan osa-alueen osa, jokaisen politiikan osa. Suurin osa hallituksista toimeenpanee ainoastaan hankkeita, sporadisia toimia, mutta me tarvitsemme keskipitkän ja pitkän aikavälin politiikkaa. Tarvitsemme välttämättä romaniyhteisöjen taloudellisen kehittämisen strategioita. EUn täytyy saada toimintansa toimimaan jo nyt eikä ainoastaan 2014. Tarvitaan vähemmän byrokratiaa, esimerkiksi kun ajatellaan romaniväestön asuintilojen parantamista. Tähän kuuluvat myöskin koulutus, työmarkkinakysymykset ja sanon täysin avoimesti, että kaikki lapset tarvitsevat tässä myöskin apua, heitä ei saa syrjää. Me tarvitsemme kouluja kaikille, emme ainoastaan romaneille myöskin romaneille me kyse ei ole ainoastaan rahasta, vaan tässä on tarkoituksena taistella rasismia vastaan ja syrjinnän sitä tulisi pitää rikollisena toimintana. EUlla on erittäin suuri vastuu tässä ja toivottavasti myöskin pystymme mahdollisimman pian saavuttamaan sen, että nämä yli kymmenen miljoonaa romania saavat oikeutta tarkoituksena saada oikeutta ja tasa-arvoa. Näin tarvitaan poliittinen kyllä, päättäväinen, toimiva eurooppalainen puitestrategia ja tarvitsemme myöskin omaa innostunutta toimintaamme poliitikkoina ja ihmisinä. Ja meidän täytyy toimia välittömästi romanien ja sintien puolesta. Kiitokset. Seuraavaksi FD ryhmästä minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Toinen Romani romaniväestöä käsittelevä eurooppalainen huippukokous tulee olemaan loistava mahdollisuus kaikille osapuolille käydä keskustelua menestyksekkäistä toimista romaniväestön kotouttamiseksi yhteiskuntaan. Historioitsijat uskovat, että romaanit tulivat Eurooppaan 400-800-luvulla ja sen jälkeen eri tahot ovat etsineet parhaita tapoja rinnakkaiseloon romaniyhteisön kanssa. Tuhannen etsintävuoden jälkeen kukaan ei ole vielä keksinyt, millä tavalla romaniväestö voitaisiin hyvin integroida yhteiskuntiimme. No en tiedä, onko vika nyt meidän puolellamme kentää vai toisella puolella. Oman maani kokemusten pohjalta tiedän, että jos vain yritetään avun kautta auttaa, niin ei tämä toimi. Oman maani työtä tekevä väestö on joutunut maksamaan kovasti veroja ja verolla, veronkannolla saadut var, varat on osittain annettu romaniväestölle, jotta se saisi hyvät elinolosuhteet, sellaiset asumukset, joita ihmiset haluavat. Romaniväestö on saanut tasavertoiset mahdollisuudet koulutukseen ja työpaikkoihin. Työttömät romanit saavat samaa työttömyyskorvausta kuin muutkin, mutta katsotaanpa nyt sitten tuloksia. Uudet asun, asunnot on tuhottu, varkauksia tapahtuu, omaisuutta tuhotaan roskikset jäävät, roskat jäävät makaamaan ympäriinsä. Lääketieteellinen apu, henkilökunta heitetään ulos romaniyhteisöistä ja lapset eivät käy koulua. Jos me todella haluamme auttaa romaniyhteisöä, niin romanilapsille täytyy opettaa sivilisoituneita käyttäytymismallia. Kiitos sitten sitoutumattomat herra Balkzo puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. No, sorry. Kiitos puhemies. Puhun nyt äidinkieltäni ja <clears throat> sen sijaan, että käyttäisin romaanisanaa, käytän mustalainen sanaa, joka on löydettävissä maani perustuslaista ja se ei ole millään tavalla halveksiva termi. Me vastustamme <clears throat> romanien jättämistä yhteiskunnan ulkopuolelle. Koulu, koulutuskysymys on avainkysymys romanikysymyksessä ylipäätään ja sieltä löytyvät syyt myöskin syrjinnälle. Usein kun kysymys on vähemmistöistä, puhutaan erottelusta ja eriyttämisestä. kuitenkin meidän pitäisi pikemminkin puhua osallistamisesta – mutta tämä kaikki luonnollisesti eh, edellyttää rahaa ja sen takia neoliberalistinen lähestymistapa olisi nyt eh, hylättävä. Ja sama koskee myöskin lakien rikkomista. Unkarissa eh, rikosten määrä nimenomaan romanien piirissä on valtava. Se ei kuitenkaan koske pelkästään rikollisia romaneja, vaan samanaikaisesti myöskin tavalliset, kunnolliset ihmiset saavat leiman otsansa. Kyse ei ole mistään geneettisestä perustasta. Ei, pikemminkin ongelmat syntyvät siitä, että sosiaalinen ja taloudellinen tilanne romanin piirissä on vaikea ja ongelmia syntyy jos pysytellään pelkästään rasismin tyyppisen syyttelyn tasolla, ei päästä puusta pitkään, se on ainoastaan pintaraapaisu. Meidän on pyrittävä löytämään uskottava ratkaisu ja sitä varten tarvitaan eurooppalaista strategiaa, joka ottaisi nyt härkää sarvista ja lopultakin ottaisi asiat pöydälle ja myöskin yrittäisi ne ratkaista. Kiitokset. Seuraavaksi herra Dias de kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Aloitan tässä puheenvuoroni onnittelemalla Livia Jarokaa siitä puolustuksesta, jonka hän on antanut romaniväestölle tuon, ö, unionin toimielinten edessä. Hän on yhdessä muiden kanssa suunnitellut euro, ensimmäisen eurooppalaisen strategian romanin väestön integroimiseksi, yli 9 miljoonan EU-kansalaisen integroimiseksi. Romanien tilanne on erilainen verrattuna muihin Euroopan kansallisiin vähemmistöihin. Tämän vuoksi romaniväestön puolesta täytyy ryhtyä positiivisiin toimiin. Toinen eurooppalainen romanihuippukokous täytyy olla sellainen, sen täytyy olla sellainen foorumi, jossa voidaan tämän rohkean kansanosan ongelmia käsitellä ja voidaan konkreettisesti tehdä päätöksiä oikeudellisista ja rahoituksellisista välineistä, joilla voidaan auttaa. Meidän täytyy unohtaa holhoava politiikka nyt. Olen yhtä mieltä siitä, että kenelläkään ei ole oikeutusta tässä vain saada halpaa huomiota romanien kustannuksella. Vain tällainen yhteinen lähestymistapa voi tuoda todellista hyötyä romani, romaniväestölle. On todella välttämätöntä, että kaikki komissiojäsenet, joiden vastuulla tämä on, koordinoivat toimijansa niin, että voidaan päättää kaikki syrjintä ja epätasarvoinen kohtelu Kaikissa jäsenvaltioissa tavoitteena täytyy olla romaniväestön täysi integroiminen. Jäsenvaltioiden täytyy viedä eteenpäin syrjinnän torjuntatoimia, parantaa koulutusta, pitkän ajan oppimista ja niin edelleen. Nämä ovat välttämättömiä tavoitteita, jotta romaniväestö voi saada myös hyvää, hyviä työpaikkoja. Romanien täytyy pystyä täysin osallistumaan yhteiskuntaan ja tässä mielessä on äärimmäisen tärkeää, että kansalliset äh, paikalliset yksiköt myös osallistuvat äh, tähän toimintaan. Ilman heitä mikään ei onnistu. Ja vielä korostaisin, että täällä Euroopan parlamentissakin on aivan loistavia romani parlamentin jäseniä. Kiitos. Seuraavaksi Ruokansa puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Toinen äh, romanihuippukokous Cordobassa tarjoaa loistavan mahdollisuuden tarkastella kehitystä viimeisten vuosien aikana. Romani tai kaikkein haavoittuvaisempien etnisten vähemmistöjen elämässä ja tähän liittyvät nimenomaan juuri romanit. Meidän täytyy tehdä parhaamme, jotta teemme tästä kaikkien eurooppalaisten asian. Meidän täytyy löytää yhteisiä yhtenäisiä ratkaisuja. Euroopan parlamentti on tehnyt hyviä edistysaskelia tässä ehdottamalla että päätöslausuma. Ikävä kyllä sitä ei ole vielä hyväksytty. Voimme ainoastaan toivoa, että muitakin askeleita vielä otetaan tämänhetkisen komission mandatin aikana. Viime vuonna parlamentti teki mietinnön romanien taloudellisesta tilanteesta. Se on ollut erittäin tärkeä maamerkki ja myöskin köyhyyden vastainen taistelu on tässä merkittävä asia. Meidän täytyy nyt katsoa, miten nämä eurooppalaiset rahastot ovat vaikuttaneet ja miltä pohjalta ne helpottavat romanien mukaanottoa. Me tarvitsemme tietoa, mutta kaikki tiedämme, että tiedot etnisistä vähemmistöistä ovat aina hyvin arkaluontoisia, joten meidän täytyy olla varovaisia. Huolimatta eri toimista, ja meidän tulisi myöskin tietää, missä ongelmat ovat, kun ajatellaan näitä toimia tässä romanitilanteessa. Kiitos. Seuraavaksi puolitoista minuuttia. Arova Kiil niin La question... Romanikysymys on äh, läsnä äh, omalla äh, <clears throat> omassa, omalla alueellani, nimittäin Nantin lähellä, ja jopa 100 000 Romania äh, käännytettiin Nantin äh, kaupungin toimesta ja, ja tällaista toimintaa joudutaan sietämään. Kuitenkin äh, vapamielisimmät pormestarit, jotka halusivat heitä ottaa vastaan, joutuivat ongelmiin. Nyt tarvitaankin lähestymistapaa, joka on kaiken kattava ja siksi romanikysymys on otettava mukaan kaikkiin politiikkoihin, jotta syrjinnästä päästäisiin eroon. Haluaisin myöskin kiinnittää huomion erityisesti naisten tilanteeseen, koska romani naiset joutuvat usein perheväkivallan kohteeksi ja, ja he tulevat usein raskaksi itse sitä haluamatta. 42 prosenttia Ranskan Ranskassa 40 siis prosenttia aborteista romanien piirissä tehdään nuorille, jotka ovat alle 20-vuotiaita ja jopa 17-vuotiaille tehdään abortteja. Koulutus on luonnollisesti keskeinen painopistealue ja siksi kiireellisesti olikin, olisikin tiedotettava romaniyhteisöjä siitä, minkälaisia mahdollisuuksia heillä on päästä koulutukseen ja julkisten palveluiden piiriin. Ja toivon, että seuraavassa foorumissa ja huippukokouksessa näitä asioita käsitellään. Kiitokset. Seuraavaksi herra Fontana, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Romanikysymys on monimutkainen ja se on tulossa yhä monimutkaisemmaksi. Nyt tarvitaan tehokkaita ratkaisuja. Romanien edustajat ja kansalaisyhteiskunnan edustajat pyytävät romanien osallistamista, mutta usein kuitenkaan varsinaista todellista integroitumista ei tapahdu. Ilman, että tarkastelemme asiaa silmä, silmästä ja totuutta silmiin, emme pääse puusta pitkään. Meidän on mietittävä sitä viitekehystä, jossa romanit tällä hetkellä elävät. Joissakin tapauksissa yhteiselo on mahdotonta sovittaa yhteen. Jottei näin enää tulevaisuudessa olisi, tarvitsemme lisää rahoitusta, koska ilman rahaa ei saada mitään aikaa. Haaste on varsin suuri, mutta ei siihen kannata mitenkään kansankihkoisesti suhtautua. Pikemminkin kourin tuntuva käytännönläheinen lähestymistapa on parempi. Koulutuskysymykset ja työllistäminen, nämä ovat keskeisiä kysymyksiä – joskin kaikkein vaikeimpia mahdollisesti toteuttaa. Olemme jo vuosikymmeniä, vuosisatoja saaneet merkejä siitä, miten <clears throat> ilmeistä on, että jos integroitumista ei, ei tapahdu, syylliset on löydettävissä molemmin puolin. Kiitos, herra Fontana. Seuraavaksi herra Bussutil, kaksi minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Haluaisin tukea Livia Jaroka, joka teki todella kovasti työtä tämän tärkeän ja herkän aiheen osalta. Kysymys on romaniväestön tilanteesta Euroopassa. Tämä ei käsittele pelkästään muutamaa maata, vaan koko Euroopan unionia romanit ovat Euroopan unionin etninen vähemmistö. Ja tämän vuoksi meidän täytyy todella arvioida, mitä Euroopan unioni on tehnyt ja millä tavalla asioita voidaan parantaa. Olin iloinen kuullessani tässä Euroopan unionin komission varapuheenjohtajan selvittävän meille tätä kaikkea. Nyt on todella hyvä asia toimia tämän hetki toimia tämän asian osalta, kun ensi kuussa järjestetään Kordovassa tämä huippukokous. Tilanne ei voi jäädä sellaisekseen, koska se ei ole tuonut meille mitään ratkaisuja. Jos me emme tee sitä, mitä meidän täytyy tehdä, niin romaniväestö tulee edelleen elämään syrjäytyneenä ja köyhyysloukussa. Meidän täytyy tämän vuoksi pystyä integroimaan romaniväestö yhteiskuntaan niin, että heillä olisi käytössään kaikki samat mahdollisuudet kuin muillakin. Ennen kaikkea ajattelen tässä työpaikan löytämismahdollisuutta, mm, mahdollisuutta saada hyvä menestyksikäs elämä. Tällä tavalla he eivät pystyisi pelkästään elättämään itseään, vaan myös antamaan oman merkittävän panoksensa sille yhteiskunnalle, jossa he elävät. Meidän täytyy ryhtyä välttämättömiin toimiin, jotta voimme poistaa kaikki esteet tämän tieltä. Toivottavasti Euroopan parlamentti voi antaa tässä solidarisuusviestin romaniyhteisön suuntaan. Kiitos. Kiitokset. Seuraavaksi puolitoista minuuttia Rova Muniseurkissa. Kiitos puhemies. Kymmenen miljoonaa Romania Euroopan unionin alueella on valtava määrä asukkaita. He ovat kuitenkin syrjinnän kohteeksi joutunut väestönosa toisen luokan kansalaisia. Tämä koskee terveyskysymyksiä, asuntokysymyksiä, koulutusta – Heidät usein nähdään muukalaisina tai maahanmuuttajina. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu on todennut, että romani kiertolaiset ja väestöt eivät saa edes samaa palvelua ja samaa kohtelua kuin muuhun maat, maahanmuuttajat, ja, ja tätä ei voida hyväksyä. Sosiaalidemokraatit haluavat, että edistymme tällä saralla, saamme aikaiseksi tasa-arvoisen vapauteen ja eri, erilaisuuteen perustuvan Euroopan ja, ja siksi toivotammekin tervetulleeksi Espanjan puheenjohtajamaan toimintaohjelma, joka on välttämätön ja tarpeellinen. Me emme voi enää viivytellä aloitteittemme kanssa. Meidän on tarjottava tukemme romaniväestölle. Ja Cordoba huippukokous onkin sopiva tilaisuus, jossa toimintaohjelma voidaan käynnistää sen jälkeen, kun vuosikausia olemme vain odottaneet hiljaisesti ja emme pääse eteenpäin. Kiitos sitten herra Romeva, puolitoista minuuttia. Just a plea. Kiitos puhemies. Tähän on vähän enää lisättävää, vain vetoomus. Meidän ei pidä unohtaa sitä, että romani huippukokous oli tämän parlamentin aloite, joka esitettiin Slovenian puheenjohtajuuskauden aikana. Tässä haluttiin tuoda EU-hallitukset yhteen työstämään romanikysymys. Nyt on vieläkin enemmän tässä syytä tämän parlamentin reagoida tässä ei voida olla ylle, ylpeitä, jos kaikki jäsenvaltiot eivät voi tavoitteita saavuttaa. Meillä täytyy olla yhteinen romanien mukaanottostrategia. Me tarvitsemme tätä strategiaa, koska Euroopan unionin täytyy pitää kiinni uskottavuudestaan kansainvälisellä näyttämöllä. Tämä on tärkeää myös sen vuoksi, että jopa menneisyydessä me olemme ymmärtäneet, että tämä on asia, joka liittyy ihmisoikeuksiin ja yhteiskunnalliseen mukaan, mukaanottoon. Tässä on myös kysymys politiikasta. Tämä on poliittinen keskustelu ja meidän täytyy löytää tarvittavat ratkaisut. Kiitokset ja seuraavaksi kaksi minuuttia. Rova Sesku. Constituind una dintre cele mai mari, dar și mai vulnerabile Kiitos puhemies. Romanit edustavat yhtä suurinta, mutta kuitenkin myöskin haavoittuvampaa vähemmistöä Euroopassa. Nyt Romanin kysymys on otettava asialistalle. Työttömyys, syrjintä ja koulutuksen puute, nämä ovat ongelmia, jotka liittyvät romanin väestöön ja se johtaa syrjäytymiseen myöskin sosiaalisesti. Romanien kulttuuria ja arvoja pitäisi ymmärtää. Heille pitäisi taata vapaa liikkuvuus. Romaniväestön piirissä on valtavasti lapsia. 45 prosenttia romaneista on, on lapsiväestöä, koska syntyvyys on korkealla tasolla. Nyt lapsille pitäisi tarjota mahdollisuus päästä koulutuksen piiriin ja tämä siitäkin huolimatta, vaikka kaikille pitäisi Euroopan unionissa olla oikeus koulutukseen. Tästä huolimatta romanilapset eivät lähes tulkonkaan kaikki käy koulua. Koulula, ko, <clears throat> romani nuoret ja lapset olisi siis saatava koululaitoksen piiriin. 2009-2010 eh, vuonna on annettu käyttöön eh, melkein 8000 ylimääräistä eh, erityispaikkaa romaneille, mutta näistä noin puolet käytettiin. Asiaan on suhtauduttava vakava henkisesti ja velvollisuuden tuntaisesti, koska, tuntoisesti, koska koulutuksesta, koulutuksen piiristä päästään eteenpäin. Sitä kautta romaneilla on mahdollisuus päästä myöskin työelämän piiriin. Meillä on erilaisia ohjelmia, progressohjelma, nuoret ja toimintaohjelmat ja muut Euroopan unionin rahastot. Kiitos. Seuraavaksi Rova European Kiitoksia. Romanit ovat suurin etninen vähemmistö, heitä surjitaan. E, he ovat sosiaalisesti syrjäytyneitä, järjestelmät on eriytetty ja niin poispäin. Tässä lyhyen aikavälin ratkaisut eivät ole e, hyviä, ne eivät toimi. Meidän täytyy e, parantaa olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja myöskin poistaa huonoja Yksi, mutta ei ainoa esimerkki on se, että romanilapset otetaan pois perheistään ja pistetään sisäoppilaitoksiin. Nämä eivät ratkaise ongelmia, vaan johtavat entistä suurempaan syrjintään ja vaikuttavat hyvin syvästi romaniperheiden elämään. Eurooppa tarvitsee tehokasta pitkän aikavälin romanistrategiaa. Tämä huippukokous antaa hyviä uusia mahdollisuuksia. Se eroaa ensimmäisestä huippukokouksesta, joka ei vaikuttanut siihen, että EU olisi olisi sitoutunut tähän. EUn pitää sisällyttää romanit kansalaisyhteiskuntaan ja ottaa tämä myöskin huomioon strategiassaan. Kiitos. Kiitokset. Seuraavaksi Roa Hybner, kaksi minuuttia. Uh, uh, uh, Hyvä puhemies, komission jäsen ministeri, hyvät naiset ja herrat. Korvan huippukokous tulee olemaan todellinen testi meille kaikille Euroopan unionin toimielimille. Sen täytyy osoittaa todellista sitoumusta laajaan kattavaan strategiaan, joka menee romanikysymyksessä pitemmälle kuin pelkkään ihmisoikeuskysymykseen. Me tarvitsemme todella yhdennettyä strategiapolitiikkaa ja toimintasuunnitelmaa, joka kattaa kaikki taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti relevantit alueet. Tässä on paljon tehty, mutta matkaa on vielä pitkälti edessämme. Me tarvitsemme Euroopan komissiota, parlamenttia, jäsenvaltioita, mutta aivan kuten myös ministeri Lopes Garrido sanoi, tarvitsemme alueellisia ja paikallisia viranomaisia tekemään työtä tässä yhdessä. Me odotamme komissiolta todellista vastuunkantoa tämän asian osalta ja tehokasta yhteistyötä kaikkien yksiköiden välillä. Me odotamme, että tämänhetkiset pilottihankkeet voivat nyt todellakin valmistella tietä tehokkaille ratkaisuille alueilla, joissa tarvitaan eniten toimintaa, varhaiskasvatus ja niin edelleen. Ja me todella arvostamme komission ponnisteluja eritoten alueellisen pääosaston toimia. Ja me rohkaisemme komissiota antamaan tässä myös toimintavaltaa alueellisille ja paikallisille viranomaisille. Parlamentissa monet kollegat eri poliittisista ryhmistä ovat osoittaneet jo oman sitoumuksensa asiaan. Meidän tehtävänämme on vielä enemmän poliittista voimaa saada tähän asiaan mukaan. Romanien mukaanotto antaa meille mahdollisuuden viedä eteenpäin eurooppalaisia työmarkkinoita ja se antaa meille mahdollisuuden edetä myös ottamalla huomioon eurooppalainen väestönmuutos. Lopuksi sanoisin vielä, että Kordovan huippukokousta täytyy pitää nyt viimeisenä mahdollisuutena Romanian todelliseksi integroimiseksi. Kiitokset herra Tabai, puolitoista minuuttia. Euroopan első középtávú roma kormányzati program. Kiitoksia. ensimmäisen romaniohjelman luonnostelija, joka olen minä, niin minun täytyy sanoa, että tämä on yksi kaikkein monimutkaisinta asioista Euroopassa tällä hetkellä, enkä tässä kadehdi komissaarin jäsenen asemaa, koska tämä todellakin on hankala asia Euroopassa. Romanit eivät ole ainoastaan etninen vähemmistö tai kansallinen vähemmistö, vaan he ovat myöskin sosiaalisesti yleensä huonommassa asemassa – sosiaalinen vastuu ei myöskään ole kovin tasaisesti jakautunut enemmistö- ja vähemmistöyhteiskunnan kesken. Enemmistö osalla on vastuunsa, niin kuin romaneillakin. Me tarvitsemme integraatiota, eikä tässä ole kyse ainoastaan rahoituksellisesta tai budjettiin liittyvästä asiasta, vaan kyse on myöskin siitä, että – onko että enemmistö yhteiskunnassa on olemassa erilaisia toimia. Ja voin todeta tässä, että asioita on saavutettu sellaisilla asioilla, missä oli uskottavia johtajia, aktiivisia kansalaisjärjestöjä ja myöskin vähemmistön edustajia. Totta kai me tarvitsemme budjetteja mutta kaikki kuitenkin pyörii sen ympärillä, mitä kansalaiset voivat tehdä omissa vaalipiireissä. Kiitos. Seuraavaksi Rova Antonescu, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Taloudellinen sosiaalinen kehitys romanivähemmistön äh, piirissä on yksi äh, arkaluontoisimmista äh, kysymyksistä, erityisesti Keski- ja Itäisessä Euroopassa. Emme tiedä ihan tarkkaan, miten ähm, paljon romaniväestö Euroopan unionissa on, mutta tiedämme joka tapauksessa sen, että he ovat köyhin väestön osalta vähemmistöjen piirissä. Nyt tarvitaan vastuuta, jotta romanien elinolosuhteita voidaan joka jäsenmaassa parantaa, mutta jotta tämä voitaisiin toteuttaa, tarvitaan koordinoitua kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Nuorten sukupolvien integroituminen on mielestäni kaikkein keskeisin kysymys. Nuoriahan on valtava määrä, alle 20-vuotiaita on todella paljon romanien piirissä. Meidän on tarjottava heille koulutusmahdollisuuksia. Ja, ja se edellyttää toimenpiteisiin ryhtymistä välittömästi. Tarvitsemme strategista lähestymistapaa ja, ja se on kohdistettava nimenomaan nuorin ja lapsiin. Kestävä kehitys on asia, joka on synnytettävä jo lasten piirissä. Ja siksi haluankin kiinnittää huomion Euroopan unionin 2020 strategiassa oleviin suuntaviivoihin. Voisitteko hieman hidastaa? Konkreette, dacă nu vom avea schimbări majore de abordare. Me tarvitsemme siis konkreettisia toimia ja, ja parempia suuntaviivoja, koska muutoin nuoret romanit joutuvat jatkuvasti syrjityksi ja yhteiskunnan ulkopuolelle. Ja siksi haluan että investoimme asiaan, löydämme paremmat solidaariset ratkaisut ja poliittinen tahto ei riitä. Meidän on myöskin käytännössä toteutettava kaikki toimet. Thank you. Now, Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti edustaja Senalova. Vážené kolegyně a kolegové, podle nedávne... Kiitoksia puhemies. Kollegat, viimeaikaisen mielipidetiedustelun mukaan 76 prosenttia tsekestä joilla on romaninaapureita. Viimeisen kymmenen vuoden aikana, kun olen ollut poliittisessa elämässä mukana paikallishallinnossa, kaupunginhallinnossa, olen käsitellyt asioita, jotka liittyvät Romaniin ja ei-romaniväestön välisiin asioihin. Kyse ei ole ainoastaan rahasta, niin kuin olemme nähneet näissä eri eurooppalaisissa hankkeissa, joiden tarkoituksena on parantaa romanien tilannetta. Ainoa asia, joka pitkällä aikavälillä voi auttaa, on se, että kohdellaan romanihenkilöitä täysivertaisina kansalaisina paikallistasolla, mutta tämä kuitenkin toimii kahdella tasolla. Romanien täytyy voida tuntea kuuluvansa siihen paikkaan, jossa he asuvat, jotta he voivat toimia siellä standardin mukaisesti, mutta tässä täytyisi myöskin toimia esimerkkinä. Me tarvitsemme kaiken kattavaa taistelua syrjintää ja muukalaisvihaa vastaan. Meidän täytyy tehdä selväksi, että näitä ilmiöitä ei voida hyväksyä. Mielestäni tämä on hyvä pohja tulevaisuudelle. Kiitos. Thank you, Mr. President doresc de la bun început să îmi exprim sperana că summitul pentru romi de la cordoba va reprezenta. kiitoksia puhemies Eurooppalainen romanihuippukokous tulee olemaan todella avainasemassa romaniväestön ongelmien ratkaisemiseksi. Heidän elinolosuhteensa ovat sellaiset, että niitä ei voida hyväksyä, jos syrjiminen vielä entisestön kärjistyy. Viime vuosina on paljon ollut hankkeita, romanien elinolosuhteiden parantamiseksi. Tähän on käytetty jo puoli miljardia euroa. Valitettavasti komissio tähän mennessä ei ole osoittanut tarvittavaa tahtoa koordinoidakseen niitä toimia, joilla voitaisiin todella parantaa romaniväestön elinolosuhteita ja integroida heidät yhteiskuntaan samoin kuin torjua rasismia romaneja kohtaan. On erittäin tärkeää, että romanin vähemmistöstä täytyy tulla hyvin selvä ja hyvin määritelty tehtävä komission jäsenelle, joka on vastuussa tästä ongelmatiikasta ja hänen täytyy tämän komion, komission jäsenen täytyy pystyä myös hyödyntämään tässä romani asiantuntijoiden apua. Tässä täytyy toimia ajatellen esimerkiksi työmarkkinoita, työllistämistasoa ja koulutusta. Toivon, että komissio voi viedä eteenpäin ohjelmia, joilla helpotetaan romanivähemmistön työpaikan saantia. Tässä täytyy tehdä yhteistyötä paikallisviranomaisten välillä ja samoin parantaa yhteistyötä eri kansalaisjärjestöjen välillä. Sitten meillä on menettely ilman puhujalistaa. Meillä on hyvin vähän aikaa tässä. Yksi minuutti. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, Espanjan puheenjohtaja, valtion edustaja. Haluaisin onnitella teitä siitä, että otitte tämän keskustelun mukaan tai otitte mukaan tämän huippukokouskysymyksen tähän, koska se osoittaa sen, miten tärkeä asia on. Ja nyt poliittiset ryhmät on myöskin otettu mukaan tähän keskusteluun ja siihen, että saadaan syvempää valmistelua, jotta saadaan aikaan hyvin vahva strategia romanikysymyksessä. Ja myöskin kun ajatellaan pehmeämmän lainsäädännön kontekstia, koska tämähän on yksittäisten jäsenvaltioiden vastuulla, meidän tulisi kuitenkin vaihtaa tietoja, hyviä käytäntöjä. Tulen Sloveniasta. Meillä on romaniedustajien instituutti, joka toimii välittäjänä romanien välillä. Ja tämä on erittäin hyvä asia, jotta romanilapset saadaan paremmin integroitua kouluihin. Kiitoksia. Tänä iltana meillä on vain viisi puheenvuoroa tässä menettelyssä. Seuraavaksi Rova Kretu, Sogo, Paroniku, Marinescu. Eivät valitettavasti tänä iltana voi saada puheenvuoroa. Edustaja Kretu. Într-adevăr, primul summit al Uniunii Europene privind Kiitos. On totta, että ensimmäinen eurooppalainen romani Forum toi esiin sen, että eurooppalainen ihmisoikeuspolitiikka on epäonnistunut ainakin romanin kysymyksen osalta. Valitettavasti valtava ero on olemassa edelleenkin esimerkiksi koulutuskysymyksissä. Meidän on nyt parannettava romaniväestön erinoloja reippaalla kädellä, koska muutoin köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen lisääntyvät äh, romanien piirissä. Syntyvyys on korkea ja siksi noin puolet äh, romaniväestön piirissä äh, on lapsia ja nuoria. Heihin on nyt keskitettyvä, keskitettävä tarmo. Nimittäin nimenomaan nuorilla on mahdollisuus tätä kautta päästä mukaan yhteiskuntaan ja työmarkkinoille. Tula. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti edustaja Matula. Mulțumesc. Romi constituie o comunitate etnoculturală transfrontalieră. Romanit edustavat rajat ylittävää kulttuurisetnistä yhteisöä Euroopassa – tässä tarvitetaan keskitettyä toimintaa, jotta voidaan Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden toimista ratkaista nämä ongelmat. Tällä alalla on tehty paljon tärkeitä alo- aloitteita, mutta meidän täytyy mennä vielä pitemmälle. Me tarvitsemme todellisen eurooppalaisen strategian romaniväestölle ja sen, tämän strategian vaikutusta täytyy jatkuvasti arvioida. Romaniväestön vaikutus on erittäin suuri ja olen iloinen, että romaniväestön ongelma tunnustetaan tänä päivänä koko unionin ongelmaksi. Jo liittymisestä lähtien on Romaniassa sovellettu erityistrategia romaniyhteisöihin, esimerkiksi yliopistoihin. Romani nuorilla on vapaa pääsy. Alueelliset ja paikalliset viranomaiset tekevät toimia, jotta romanivähestöä voidaan sen tilannetta voidaan edistää työmarkkinoilla ja koulutuksessa. Samoin heille halutaan antaa parempia terveyspalveluja, mutta tässä tarvitaan todellista eurooppalaista kannustinta, jotta saavutetaan todella se, mitä halutaan. Köszönöm szépen. A cigánygyermekek, szám... Kiitoksia. Romani lapset ja romani vähemmistöt voivat murtautua tilanteestaan ainoastaan silloin, jos he pääsevät kouluun. Ikävä kyllä. Poliittisen oikeudenmukaisuuden manifestin paikana me usein kuulemme vanhemmilta sellaisia selityksiä, jotka eivät rohkaise lapsiaan menemään kouluun tai jopa estävät lapsiaan pääsemästä kouluun varsinkin mustalaistytöt ovat tässä huonommassa asemassa, koska usein vanhemmat pistävät heidät valvomaan sisaruksiaan sen sijaan, että menisivät kouluun. Kansainvälisten standardien mukaista olisi se, että hallituksen tulisi tässä puuttua asiaan ja puolustaa lapsen oikeuksia rankaisemalla vanhempia tai jopa vetämällä äh, avustukset heiltä pois. One minute. Ja lopuksi Rova Smolkova, yksi minuutti. Najchudobnejšou skupinou ľudí v Európskej únii sú určite Romovia. Preto som za to... Kiitoksia puhemies. Selvästikin romanit ovat Euroopan köyhimpien joukossa yhteiskunnassa. Tämän vuoksi meidän täytyy tehdä kaikkemme romanien integroimiseksi yhteisöjen elämään. Mielestäni meidän täytyy todellakin nyt lopettaa niin avoin kuin piilosyrjintäkin romaneja vastaan. Tarvitsemme myös avointa keskustelua romanilasten oikeuksien loukkaamisesta, romanilasten omien perheiden toimesta. Romanit, äh, heillä on oikeus arvokkaaseen elämään, mutta usein he eivät siitä nauti. Toivottavasti huippukokouksessa itse romaneilla tulee olemaan johtava rooli. Mitä lasten kasvatukseen tulee ja romanien omien elinolosuhteiden parantamiseen, romanien täytyy antaa myös oma panoksensa tälle. Toivon, että seuraavassa huippukokouksessamme me voimme myös kuulla siitä, millä tavalla romanit ovat käyttäneet väärin niitä etuuksia, joita heille on annettu. Olen pahoillani, en voi antaa enempää puheenvuoroja. Tässä me olemme 15 minuuttia myöhässä komission kyselytunnin kanssa. Herra López Garrido, neuvoston puolesta, olkaa hyvä. Kiitos keskustelu, jota on käyty romaniväestöstä ja Kordovan huippukokouksesta tuo selkeästi esiin jälleen kerran sen, että sosiaalinen integraatio ja myöskin taloudellinen eh, integraatio on eh, Euroopan laajuinen ongelma, nimenomaan romaanista puheen ollen. Se edellyttää myöskin eurooppalaista ratkaisua. Jonkun verran eh, ehdotuksia on jo olemassa, mutta ei kuitenkaan vielä riittävästi Kordobaa sillä, äh, silmällä pitäen. Me äh, haluamme toimintaohjelmana ja haluamme sisällyttää siihen äh, ohjelman, jota Trio on valmistellut. Se on pitkälle tähtäävä toimintaohjelma, jonka on perustettava luonnollisesti rakennerahastoihin se on eurooppalainen keino edistää romanien integroitumista. Sen on kuitenkin käytännössä myöskin toteuduttava käytännön toimina eh, nimenomaan. Joissakin yhteyksissä voidaan puuttua erityisongelmiin romaniväestön piirissä – Ajatellaan nyt vaikkapa työllisyysongelmia, naisten tilanteeseen liittyviä ongelmia, julkisten palveluiden piiriin liittyviä ongelmia ja, ja asumisoloihin liittyviä ongelmatilanteita, syrjintä, väkivalta ja niin poispäin. Nuorten piirissä tällä hetkellä vallitsevan taloudellisen kriisin pyörteissä koulutusta tarvittaisiin entistä enemmän. Täällä puhuttiin myöskin lasten tilanteesta. Se on ongelmallinen. Mutta näistä erillisistä kysymyksistä huolimatta tarvitaan myöskin kokonaisvaltaista toimintaohjelmaa nimenomaan siksi, että meidän on pyrittävä edistämään syrjittyjen romanien asemaa ja, ja tilannetta. Myöskin tasa-arvokysymykset on otettava esiin, kuten myöskin suojelukysymykset. Meillä on jo olemassa syrjinnän vastainen direktiivi, ja sitä on sovellettava erityisesti mustalaisväestön piirissä. Puhemies, tämä kaikki kuitenkin sillä tavoin, että kunnioitamme romanien omaa identiteettiä ja, heidän kulttuurista taustansa. Kiitos. Ja komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluan kiittää tätä taloa näistä monista ehdotuksista, joita on tehty. Ne otetaan mukaan komission jäsen Andorin ja omani tiedonantoon, joka siis esitetään ennen huippukokousta. Tässä tiedonannossa käy myöskin selväksi se, että komissio ei voi eikä halua hyväksyä sitä, että romaneita syrjitään, romaneja syrjitään ja heitä marginalisoidaan etnisen alkuperän pohjalta. Meillä on välineitä, meillä on politiikkaa. Kysymys on siitä, miten käytämme niitä miten me valtavirtaistamme kysymyksen ja romanien ongelmat näissä välineissä ja politikoissa. Minä uskon, että me emme tarvitse romanidirektiiviä tai romanirahastoa, vaan meidän täytyy ottaa huomioon romanien asiat täysimääräisesti silloin, kun täytäntöön panemme EU-lainsäädäntöä ja EU-rahoja ja asia, jonka monet ottivat tässä esille, on kumppanuus ja yhteistyö, jota kaikki asianosaiset harjoittavat. Komissio eh, edistää romanien eh, ottamista mukaan eurooppalaisille eh, foorumeille ja toimintaan, mutta haluaisin kuitenkin painottaa selvästi sitä, että tietysti romanien syrjintä liittyy myöskin perusoikeuksiin. Se liittyy myöskin suurimmaksi osaksi sosiaaliseen ja taloudellisiin kysymyksiin. Esimerkiksi haluaisin tässä puhua Maailmanpankin tutkimusta, joka on tehty romanien vaikutuksesta maailmantalouteen. Meidän täytyy löytää ratkaisuja yhteiskunnallemme yleensä ottaen, jotta voidaan käyttää niitä välineitä, joita meillä on mahdollisimman tehokkaasti tarvitsemme tietysti strategisen lähestymistavan. Me monet teistä totesivat, että meidän täytyy valtavirtaista. Tämä pohjautuu yhteistyöhön, olemassa olevien resurssien vapauttamiseen ja siihen, että opitaan menestyksestä, mutta myöskin virheistä. Meidän täytyy välttää se, että luomme strategiaan, joka on olemassa ainoastaan paperilla. Tarvitsemme tuloksia. Tuloksia, jotka johtavat romanien integroimiseen kouluihin, yleisiin kouluihin. Olen kuullut teidän puhuvan täällä kouluista, koulutuksesta. Haluaisin kuulla yksityiskohdista, niistä toimista, jotka liittyvät esikouluun, miten tämä on toiminut, myöskin yleisiin työ, yleisille työmarkkinoille. Kollegani Andor tässä täsmentää hiukan, mitä haluamme saavuttaa. Ja totta kai myöskin yleisen yhteiskuntaan, joka on vastuussa, tai joka on kaikkein tärkein vastuualamme politiikoissamme. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Näin keskustelu on päättynyt ja äänestys toimitetaan seuraavassa istunnossa. Nyt siirrymme komission kyselytuntiin. Elnök úr, egy technikai probléma van. Most vettem... Niin, haluaisin nyt ilmoittaa teknisestä ongelmasta. Olen juuri tässä huomannut, että tietokone on kloonannut minut. Kun nimeni oli täällä koko ajan esillä Tabachi kun korttini oli täällä laitteessa sisällä. Tässä nyt on varmasti tietokoneongelma. Ja jopa kollegani Göns, hänen, hänenkin äänensä on minun antamani. Minusta olisi inhottavaa, jos minut nyt näin vahvasti olisi kloonattu täällä Euroopan parlamentissa. Toivon, että ilmoitatte tästä tekniselle yksikölle. Thank you. The technical services will take note of that. No niin, teknikot tarttuvat tähän asiaan. Sitten komission kyselytunti, joka on tänä iltana hieman lyhyempi, koska edellinen keskustelu kesti 25 minuuttia pitempään kuin oli tarkoitettu. Pahoittelen tätä.